So dear colleagues, welcome. Hyvät kollegat, tervetuloa tähän kokoukseen. Tervetuloa komission jäsen Vestager. Kiitos, että olette täällä. Ennen kuin aloitamme vuoropuhelun kilpailukysymyksistä, haluaisin ensin hyväksyttää esityslistan. Jos siellä vastalauseita, kiitos. Ja sitten lyhyesti raportit käynnissä olevista kolmikantaneuvotteluista. Benchmark-viitearvoista 25. päivä helmikuuta neuvottelutiimi sai neuvottelut päätöksiin. Ehdotuksesta muutetaan asetusta. Väliaikainen sopimus saatiin aikaiseksi EUn ilmastonmuutos viitearvoista EU Pariisi viitearvoista lisäksi – sovittiin siitä, mitä ilmoituksen pitää laittaa ja siirtymäkautta on siirretty kriittisten ja kolmansien maiden viitearvojen osalta. Onnittelut tästä esittelijälle. Katetut joukkolainat myös 26. päivä. Päästiin poliittiseen sopimukseen neljännessä kolmikantaneuvotteluissa. Silloin sovittiin katetuista varoista – ja direktiivistä samoin kuin ehdosta, jotka liittyvät CRR-vaatimuksiin, jotta joukkolainat voivat saada suostumuskäsittelyn. Puhuttiin myös maturiteettirakenteesta ja rikkomuksista ja siitä, mitä raportteja on julkaistava osana kokonaispakettia. Tekninen työ, jolla saadaan direktiivipäätökseen, ovat käynnissä. Onnittelut esittelijä Lukke ja neuvottelutiimi. Lisäksi nyt on tehty kovasti siis työtä. Päästiin eteenpäin sijoitusyritys uudelleen tarkastelussa 26. päivä myös samana päivänä. Samanaikaisesti siis väliaikainen sopimus, joka koskee uusia sääntöjä, joilla pyritään huolehtimaan tasavertaisista toimintamahdollisuuksista suurten systeemisten yritysten osalta, jotta saadaan hyvä suoja samalla investoijille, jotta voidaan huolehtia siitä, että saadaan kaikille sopivat vaatimukset, jotka sopivat pääomavaatimuksia. Vastavuussäännöt, jotka koskevat kolmensien maiden investointiyrityksiä, ovat nyt tiukemmat lisäksi, että, sen lisäksi, että tarvitaan lisävakavaraisuusvaatimuksia. Kolmansien maiden yritykset voivat ainoastaan tarjota palveluita, jotka ovat järjestelmän kannalta tärkeitä EU:ssa sen jälkeen, kun komissio on huolehtinut laajasta ESMAn valvonnasta neuvotteluissa, mutta sovittiin lisäksi avoimuusvaatimuksista, jotka koskevat investointeja ja siitä, miten on äänestetty osakkeenomistajien äänestyksissä. Sen lisäksi sovittiin hinnanmuutosvälistä, jotta voidaan huolehtia tasavertaisista toimintamahdollisuuksista mahdollisuuksista. Ja sitten ilmoitusvelvollisuudesta 27. helmikuuta edettiin due diligence vaatimusten osalta, joka liittyy ilmoitusvelvollisuutta tuotetasolla. Seuraava kolmikantaneuvottelu tämän viikon keskiviikkona 6. päivä maaliskuuta ESFS uudelleen tarkastelu 27. päivä helmikuuta Keskustelut jatkuivat rahanpesuvastaisista toimista, ensimmäiset poliittiset keskustelut sen suorasta valvonnasta, yhteisistä toimivalloista, rahoituksesta saatiin käyntiin, mutta paljon edistystä ei tapahtunut näissä kysymyksissä. Parlamentin neuvottelutiimi sanoi selkeästi, että sekä päänsä, että puhutaan ainoastaan rahanpesun vastaisista toimista, vaan on sovittava koko tekstistä – Tämä vaatii kuitenkin neuvostolta lisäjoustoa lähestymistavassaan ja komissio on pyydetty esittämään kompromissiehdotuksia. Seuraava kokous järjestetään tiistaina 12. päivä maaliskuuta 2019. Paljon kolmikantaneuvotteluita, paljon työtä. Nyt voimme siirtyä eteenpäin rakenteelliseen vuoropuheluun komission jäsen Margrethe Vestagerin kanssa. Hienoa, että olette täällä. Me kaikki tiedämme, että me keskustelemme nyt kilpailupolitiikasta. Se on todella nyt tärkeä aihe meille. Haluaisin ilmaista tukeni teidän hienolle työlle, komission jäsen Vestager. En usko, että ristiriitaa siinä, että on tiukka kilpailulainsäädäntö ja mahdollisuus toimia hyvänä toimijana teollisuuspolitiikassa. Jos tällaista vastakkainasettelua halutaan esittää, niin silloin ollaan kyllä väärässä. Tehokas työ on tarpeen, jotta voidaan arvioida sitä, miten sääntömme voitaisiin paremmin täytäntöön panna maailmanlaajuisesti kilpailupuitteissamme, mutta tämä ei tarkoita sitä, että pääst- hankkiudutaan eroon meidän tavoitteestamme, joka on reilu kilpailu innovaation kasvun ennaltaehtona, että voidaan huolehtia paremmista eduista kuluttajillemme ja voidaan syventää sisämarkkinoitamme ja huolehtia lopulta kasvustamme. Joten kaiken kaikkiaan hiljattainkin komissio on tehnyt hyvää työtä, ottanut tiukasti kantaa, mutta näistä aiheista siis keskustelemme tänään. Nyt varmasti on oikea aika meidän kuulla oikeudetten johdanto. Olkaa hyvä. Well, thank you very much. Kiitoksia teille myös kovasti näistä johdantosanoista. Juuri tällä tavalla me olemmekin tätä vuoropuheluamme vuosina, vuosina ajan käyneet. On sisältökysymyksiä, sävykysymyksiä, usein ilmaistaan selkeitä näkemyksiä siitä, mikä on tarkoituksena. Tarkoitus on palvella kansalaisia. Luonnollisesti, kun näin sanon, on hiukan surullista tämä kaikki minulle, koska tämä on viimeinen keskusteluni täällä Ekon valiokunnassa lähes viiden vuoden ajan. Mielestäni meillä on ollut aivan erinomaisia keskusteluita. Olemme puhuneet siitä, kuinka voimme varmistaa sen, että on sellainen liiketoimintaympäristö, joka mahdollistaa työpaikkojen luonnin ja yritysten kukoistamisen, eikä koskaan kuitenkin vaaranneta sitä periaatetta, että pitää palvella kansalaisia kuluttajina. Minä haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä, jotka ovat mahdollistaneet tämän matkan toteutumisen. Messer, herrat Messerschmitt, Langen, Zanui, äh, Ramon Tremosa ja tietenkin Michel Raimon. Ja sitten haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä myös te tulette eri, erilaisista poliittisista taustoista, eri ryhmistä, puolueista, eri näkökulmista, eri prioriteetteja on työssänne, mutta siltikin olemme aina tehneet yhdessä työtä konsensushengessä sikäli, että yhteiset toimintamahdollisuudet, reilu kilpailu on koko Eurooppa, Euroopan unionin kulmakivi, yksi kulmakivistä. Toivon, että tämä sitoumus tulee pysymään EK-valiokunnan työssä sitten, kun se alkaa uuden työrupeaman vaalien jälkeen. Tällä välin tietenkin komission työ kilpailupolitiikassa jatkuu. Tässä on kyse lain valvonnasta. E, e, Emme voi antaa tilaa kartelle tässä maailmassa sen takia, että meillä on vaalit tulossa. Tietenkin lakeja tullaan noudattamaan ja valvomaan myös vaalien aikana mutta avaamme myös keskusteluita prioriteeteista koskien tulevaisuutta ja tietenkin toivon, että puutut osallistuneihin keskusteluihin ja teette niistä osan keskustelusta äänestäjien kanssa tulevina kuukausina. Me olemme aloittaneet kilpailupolitiikan täytäntöönpanon käsittelyn digitaaliaikana ja tarkastelemme, kuinka tärkeää data on ja miten, miten se vaikuttaa kilpailupolitiikan toteutumiseen. Ja mielestäni yhä enemmän kan- on enemmän kansalaisia on ymmärtämässä, että asian ja ovat myös huolissaan siitä, ei vain siitä, mitä tapahtuu datallemme, tiedollemme, mutta miten yritykset, joiden kanssa teemme työtä, ovat osa tätä digitaalista taloutta, minkälaisia innovaatio tulee, markkinoille pääsy toteutuu, entä palvelut, joita voidaan tätä kautta tarjota. Voimme nähdä, miten fuusiot, perinteiset, perinteiset yritykset fuusioituvat uusien uraurtavien yritysten kanssa, miten se vaikuttaa innovaatioon. Me analysoimme näitä kysymyksiä samoin kuin sellaista mahdollisuutta, että verkkoalustat, joilla on omia palveluita, voivat estää kilpailijoilta mahdollisuuden käydä kunnosta kilpailua. Luonnollisesti kilpailupolitiikan pitäisi hyödyttää myös yrityksiä verkon ulkopuolella. Ja tässä Euroopalla on varsin vahva pohja. Olemme päässeet tähän, missä nyt olemme. Meillä on suuri kaupan ylijäämä valmistettujen tavaroiden kohdalla. 70 eurooppalaisista on näissä töissä työssä. Tämä luku ei ole koskaan ollut korkeampi ja näiden työpaikkojen laatu on myös paljon parempi kuin monissa muissa paikoissa ympäri maailmaa. Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikki on hyvin, mutta tämä kuitenkin tarkoittaa, että pitkä tie on kuljettu, että tähän on päästy. Vielä on paljon jäljellä, erityisesti tarkastelemme nuorisoa ja miten heillä antaa mahdollisuus toimia markkinapaikoilla, mutta siltikin e- edessämme on myös haasteita globaaleilla markkinapaikoilla, koska vastaan tulee yrityksiä ja maita, jotka eivät takaa reilua kilpailua aina. Ja koska maailmasta tulee yhä riippuvaisempi eri osistaan, niin tietysti kaikki yritykset, kansalaiset, eh, kaikki ovat yhä enemmän tietoisia ja huolissaan siitä, miten to- varmistamme, tai miten toimii, jos globaali toimintakenttä ei ole tasainen. Euroopan pitäisi olla mielestäni luottavainen ja seisoa omien etujensa takana. Meillä on vahva kaupan puolustuskeino, arsenaali silloin, kun eh, käytetään vääriä tukia se maailmalla tai jos tumpataan tuotteita sisämarkkinoilla muualta maailmasta. Kun korostamme sitä, että jos muut maat haluavat esteettömän pääsyn meidän markkinoillemme, esimerkiksi julkisissa hankkeissa, markkinoissa, niin silloin heidän pitäisi antaa meille pääsy myös heidän markkinoillemme. Julkisten hankintojen kohdalla meillä ei ole tällaista symmetriaa olemassa tällä hetkellä. Ja edelleen tietenkin meidän pitää pyrkiä saamaan aikaan maailmanlaajuinen asiallista haitallisia tukia, tukia vastaan. Ja tätä varten olemme antaneet EUlle uusia välineitä käyttöön. Nyt voimme vakavissamme äh, seulata, seulata tavan ulkomaisia investointeja. Näemme, vaikuttavatko ne kenties turvallisuuteemme. Meillä on UPO, uusi eurooppalainen seulontapuitteisto, jota voimme käyttää hyväksemme. Esimerkiksi voidaan vakavissaan tutkia, miten seulanta kautta voidaan puuttua valtiovaikuttamiseen strategisiin, strategisissa yrityksissämme. Euroopan pitäisi käyttää kokoaan hyväksi, kun se korostaa reilun kilpailun merkitystä ympäri maailmaa. Mutta luonnollisesti olemme vahvillamme, kun tukeudumme omiin vahvuuksiimme. Ja vahvuus löytyy avoimista sisämarkkinoistamme ja siitä seikkaasta toimimme yhteen. Sisämarkkinat mahdollistavat sen, että yrityksemme ovat ne suuria tai pieniä, osoittamaan niiden taitoja, tehostamaan yritysideoitaan onnistumaan täällä Euroopassa ja sitten kaikkialla muuallakin. Eurooppalaisen kilpailusäännöt mahdollistavat sen, että yritykset voivat kasvaa, ei vain orgaanisesti tuotteiden kaskuntien kautta, vaan myös sitä kautta, että ne ostavat muita yrityksiä itselleen samalla kun pidetään kuitenkin markkinat auki. Olemme hyväksyneet niin monia erilaisia fuusioita, koska ne eivät haitaneet kilpailua. Fuusiot jotka ovat luoneet suuria eurooppalaisia toimijoita, kuten Opel tai Peugeot, InBev, SAB Miller, Siemens, Gamesa ovat näitä yrityksiä. Ja viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme antaneet luvan yli kolmelle tuhannelle fuusiolle ja estäneet niistä vain yhdeksän. Jokaista yritystä vastaan, joka haluaa, että heidän fuusionsa hyväksytään, niin yleensä on monia tärkeitä teollisuuden aloja ja asiakkaita, joihin tämä myös vaikuttaa. Terästä tarvitaan autoteollisuudessa, sementtiä rakennusyritysten toiminnassa. Nämä yritykset tietenkin tarvitsevat panoksia parempaan kilpailukykyisempään hintaan, jotta niiden mark- äh, hin- tuotteiden hinnat ovat kilpailukykyisiä. Kun me olemme jostakin huolissamme, niin silloin yleensä on niin, että yritykset ehdottavat itse ratkaisuja, myyvät ehkä omaisuuseriä kilpailijoille niin, että niiden oma fuusio saa luvan ilman, että se haittaa, tai etenee ilman, että se haittaa kilpailua. Helmikuussa jouduimme kieltämään Siemensin ja Alstomin sulautumisen niin kuin teidän kilpailumietinnössänne todettiin aivan oikein, tämä tapaus ansaitsi todella huolellista harkintaa ja tarkastelua. Yritykset olisivat voineet saada, saane, saada hyväksyntämme, jos olisivat ehdottaneet tarvittavia ja korjaavia keinoja ja puuttuneet meidän ongelmakohtimme kilpailupolitiikassa mielessä. Kuitenkin yritykset eivät halunneet ehdottaa selkeitä korjauksia merkinnantojärjestelmiin päälinjoilla tai koskien erittäin suuren nopeuden junia tämä sulautuminen olisi voinut haitata kilpailukykyä merkinnannoissa ja tämä on ratkaisevaa turvallisuuden kannalta ja tämä olisi voinut vaikuttaa koko rautatiejärjestelmään ja erittäin suuren nopeuden junien kohdalla. Nehän ovat olleensa tärkeitä junia. Tätä kautta voidaan edistää ympäristöystävällistä liikennettä. Enkä me, emmekä olleet ainoita, jotka tulivat tähän lopputulokseen. Kilpailuviranomaiset, markkinaosallistujat, kuten asiakkaat, kilpailijat, ammattiliikkeet, teollisuuden järjestöt ovat samaa mieltä ja palaute, jota saimme näiltä tahoilta, oli kielteistä koskien niin merkinantojärjestelmiä kuin suurnopeusjuniakin. Me aina pohdimme, miten kilpailusäännöt voivat myötä vaikuttaa siihen, että teollisuutemme toimii vahvemmin. Me toimme näin e- esimerkiksi yhteisen edun mukaisten projektien kohdalla. Tätä kautta Eurooppa pysyy autonomisena pääteknologioissa, jotka vaikuttavat tulevaisuuteen. jos olemme sitä mieltä, että markkinat eivät itse tuo toivottavaa tulosta. Joulukuussa me hyväksymme hankkeen mikroelektroniikassa, johon liittyvät kevyemmät valtion tukisäännöt. Mikroelektroniikka, tässä on kyse pienen piinistä äh, siruista, joita voidaan käyttää autoissa, joita, joissa ei voi ajaa esimerkiksi. Tätä projektia varten Ranska, Saksa, Italia, UK antavat julkista tukea, jotta saadaan aikaan enemmän yksityisiä investointeja. Ja mukana on koko arvoketju, suuret yritykset, pk-yritykset, startup-yritykset, tutkijat. Erittäin tärkeää on, että ne, jotka osallistuvat, jakavat sitten tietoaan mahdollisimman laajalti niin, että veronmaksajat, jotka investoivat tähän saavat arvokkaan hyödyn ajatellen koko taloutta. Ja tämä osoittaa, miten kilpailupolitiikan toteuttaminen ja teollinen strategia voi kulkea käsi kädessä. Kaikissa teidän viidessä mietinnössä, jossa on käsitelty kilpailupolitiikkaa, parlamentti on käsitellyt sitä, mihin toimintamme perustuu avoimuuteen, monimuotoisuuteen, reilun mahdollisuuteen kaikille Euroopan yrityksille kasvaa ja tulla kilpailukykyiseksi maailmassa. Ja minulle tämä on tärkeä innotuksen lähde tässäkin keskustelussa, koska kun me keskustelemme teollisesta strategiasta, meidän pitää varmistaa, että tässä ei ajatella vain harvoja, vaan koko Eurooppaa. Ja nyt olen valmis osallistumaan tähän keskusteluun teidän kanssanne. Kiitos. Kiitos. Kiitos oikein paljon komission jäsen Vestager. Kuten aivan oikein totesitte, tämä on viimeinen jäsennelty vuoropuhelumme. Joten halusin koko valiokunnan nimissä kiittää teitä siitä, että aina toimitte rakentavassa – yhteistyön hengessä avoimesti vuoropuhelussa parlamentin kanssa. Tiedämme, että kilpailu on aika erityinen alansa. Komission toimivalta ei ole ihan samanlaista kuin muilla aloilla ja siksi juuri on niin tärkeää huolehtia siitä, että löydetään oikea tasapaino. Voidaan ottaa huomioon erityispiirteet, avoimuuden vaatimukset, myös avointa keskustelua on siksi hankala käydä, mutta siksi kovasti arvostamme teidän työtänne. Ja kuten myös sanoitte, näinä vuosina on puututtu moniin tärkeisiin aloihin. Teolliset yrityssulamat ovat paljon esillä, mutta aivan oikein viittasitte digitaalisiin kysymyksiin ja verotuskysymyksiin myös. Kaikki tekemänne työ viime vuosilta on hyvin tärkeää ja myönteistä. Hienoa voida tukea, että teillä on ollut kukaan parlamentin ja tämän valiokunnan tuki. Kiitos, kiitos oikein paljon. Nyt jäsenten puheenvuorot. Ensimmäinen puheja on EPP-ryhmän nimessä Tommanin Kandelare. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen, kiitos, että sain mahdollisuuden sitä kysymyksen. Toivon, että otatte luurit, voitte kunnat tulkkausta. Kiitos, että olette täällä. Ja kiitos kaikista aikaisemmistakin keskusteluista. Exit Profit-päätökset Belgian osalta kiinnostavat minua. Tämä liittyy siihen, mitä komissio sanoi näläisistä voitoista. Ja sanottiin, että belgiainen päätös koski valtion tukia. Tämä oli komission kanta tammikuuta 2016. Ja siksi näiden kyseisten yritysten ei olisi tarvinnut maksaa veroa kansainvälistä osiosta tätä voittoa. Tämä ei ollut tärkeä kysymys ainoastaan Belgialle, vaan koko Euroopan unionille. Ensimmäistä kertaa tässä puututtiin jäsenvaltion tason. Usein on puhuttu yksittäisistä yrityksistä. 900 miljoonaa euroa piti vaatia takaisin ja puuttua yritysverotusjärjestelmään, joka oli jo poistettu, mutta nyt tuomioistuin sanoi, että kyse ei ole yleisestä järjestelmästä, vaan tällaisista toimista, joissa verottajalla oikeastaan on paljon joustoa vielä – ajatellen sitä, mitä vapautuksia voidaan antaa. Eli kyse ei ole oikeastaan järjestelmästä, vaan siitä, että verottajalla on paljon päätäntävaltaa ja siksi komission päätös tässä ei päde. Ja minä haluaisin nyt kysyä ensinnäkin, ajatteko te valittaa tästä tuomioistuimen päätöksestä? Ja me odotamme tietenkin, että kaikki muut jäsenvaltiot myös seuraavat hyvin tarkkaan tätä tuomioistuimen päätöstä. Onko teillä jonkinlaista palautetta jo ja minkälainen vaikutus tällä voi olla teidän politiikkanne? Um, uh, no, Tähän viimeiseen kysymykseen vastaan ei. En ole kuullut muilta jäsenvaltioilta. Toiseksi me pohdiskelemme vielä sitä, kuinka tätä asiaa voidaan viedä eteenpäin. Pari asiaa olemme kuitenkin panneet merkille näissä tuomioissa – Ensinnäkin äh, ihan perusväite, jonka perusteella komissio ei voisi tarkastella näitä asioita valtiontukikysymyksenä. Tuomio on tässä kohtaa täysin selvä. Äh, komissio tuomion mukaan voi näin tehdä. Ja toinen asia, jota tällä hetkellä analysoimme, on äh, järjestelmä, joka perustuu ikään kuin portteihin, meidän täytyy täyttää kriteerit, jotta aina pääsemme yhdestä portista. Ja sitten jokainen yritys, joka on näin tehnyt, siihen kohdistetaan aivan erityistä verotuspäätöstä. Eli tuomioistuin näkee tässä tavallaan kaksi kategoriaa. Eli meillä on tämä järjestelmä ja sitten on yksittäiset veropäätökset, joita noudatetaan erityisesti jos on kyse vaikkapa äh, holdingyhtiöstä, johon kuuluu rahoitusyhtiö. Eli me vielä tarkastelemme, äh, miten tähän kahtalaiseen, tämän järjestelmän kahtalaiseen luonteeseen tulisi suhtautua ja miten ottaa huomioon äh, tuomioistuimen päätös. Toki me palaamme puhumaan tästäkin asiasta parlamentille siinä vaiheessa, kun päätös on tehty. Kiitos, Niina Kiel. Thank you, Chair. And can I... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen No ihan, niin haluan sanoa samoin, että on ollut ilo tehdä teidän kanssanne työtä ja te olette todella olleet hyvin tehokas. Toisin kuin te, minä todennäköisesti Minäkin todennäköisesti olen tässä yhdessä viimeisessä kokouksessa, mutta toivon, että te taas voitte jatkaa työtänne ja myötä vaikuttaa asioihin. Haluaisin ottaa esille pari asiaa oikeastaan, mitä tulee oikeaan tulkintaan valtion tukisäännöissä. Te puhuitte johdannossanne kolmansien maiden tukipolitiikasta ja tarvitaan reiluja sopimuksia asiasta. Ja olen varma, että olette tietoinen siitä, että monet jäsenvaltiot tuntevat huolta yhdestä tietystä maasta, Kiinasta, jota nyt yksi mainittaisiin, nimittäin invest- kiinnostan yritysten investointien määrää ja miten nämä yritykset rahoittavat toimintansa. Tämä kaikki on vielä varsin läpinäkymätöntä, eikä tämä oikeastaan tarkoita sitä, että olisi yhtäläiset toimintamahdollisuudet eurooppalaisille yrityksille. Ja mietinkin, olisiko komissio valmis soveltamaan valtion tukisääntöjä aktiivisemmin tavallaan suhteessa muihin kolmansien maiden yrityksiin, niin kuin tässä tapauksessa. Ja tiedän, kuten te itsekin sanoitte, että on tärkeää, että kuluttajat saavat parhaimman diilin tässä asiassa. Jos on tällaisia monopoleja, puoleja, niin se voi olla pitkällä aikavälillä ongelma, ongelmallista. Sitten toiseksi, mitä tulee Brexitin ja väärään tietoon, EUn valtiontukisäännöt ovat listalla ihan kärjessä ja usein niitä lainataan ja esitetään jopa syynä Brexitille. Ja tätä kautta estettäisiin yhdistyneen kuningaskunnan hallitusta äh, vaikka kansa, uudelleen kansallistamasta rautateitään. Ja minä tiedän, että monissa maissa, jäsenvaltioissa on kansallisia rautatieyrityksiä, eivätkä he mitenkään riko valtion tukisääntöjä vastaan EU-ssa. Joten mietin, miten tämä, olisiko mahdollista, että te komissiosta voisitte antaa lausunnon ja selventää näiden sääntöjen merkitystä, jotta voitaisiin ottaa esille jonkinlainen konkreettinen esimerkki niille meistä, jotka jatkuvasti tappelevat tätä väärää tietoa ja tiedottamista vastaan. Um, on the question... Kysymyksen joka liittyy tukiin. Meillä on strategia. Kahdenvälinen ja moninkeskinen ja yksi koskee meitä, itseämme. Kahdenvälisessä strategian osassa käyn vuoropuhella kiinalaisen vastapuolen kanssa tukijärjestelyistä, koska Kiinassa saattaa olla noin 130 000 valtion yritystä ja heille. Kysymys on myös strategisista valinnoista. Tukea ei anneta kaikille, vaan ainoastaan heidän mielestään strategisille. Ja meillä taas ei ole elämää täysin ilman valtion tukia, mutta me pyrimme huolehtimaan siitä, että kilpailu on reilua. Se ei saa haitata kilpailua, mutta tietenkin paljon valtion varoja käytetään ja suurta osaa emme edes pidä valtion tukina selvitämme vain tämän kysymyksen, kun puhutaan vaikka tieverkostoista tai sitten yleinen ryhmäpoikkeusasetus antaa jäsenvaltioiden hoitaa kysymyksen itse, eli mikä me tätä vuoropuhelua suoraan. Sitten kun puhutaan monenkeskisistä foorumeista, pyrimme ajamaan tätä kysymystä. Kollegani Cecilia Malmström on Yhdysvaltain ja Japanin kollegoiden kanssa ajaneet sitä, että VTO olisi paljon tehokkaampi näissä kysymyksissä. Mielestäni on selvää, että kahdenvälinen vuoropuhelu tai VTOn uudistukset eivät tapahdu yön yli tai puolessa vuodessa. Ja siksi on tärkeää, että me käytämme hyvin niitä välineitä, joita meillä Euroopassa jo itsellämme on. Mielestäni meidän ei pitäisi pyrkiä puuttumaan ekstraterritoriaalisesti valtion tukiin, mutta esimerkiksi kauppavälineitä pitää käyttää hyvin, jos nähdään sellainen vaara, että yritys ei kilpaile reilun ehdoin. Paljon tekemistä mielestäni edelleen, mutta meidän on ajateltava omia toimiamme, erityisesti joista on yhdessä sovittu. Ja toinen kysymys, joka koskee EUn valtion tukisääntöjä, kuten sanoitte, monissa maissa on julkisia yrityksiä, vaikka energiayhtiöitä, rautateitä. Ja tämä osoittaa mielestäni hyvin sen, että voi olla julkisen tai yksityisen tason yrityksestä kyse, mutta meitä huolettaa vain se, että jos jotkut ovat yksityisiä, jotkut julkisia, että veronmaksaja ei joudu maksamaan – vaan että kyse on yrityksestä, joka tarjoaa markkinoilla palveluita. Niin mielellä me vastaamme myös kirjallisesti, jos haluatte mieluummin kirjallisen kysymyksen. Pyrin auttamaan siinä, että saatte kirjallisen vastauksen näihin huolenaiheisiin, jos niin olisi parempi. Kiitos oikein paljon, sanoi puheenjohtaja. ECR-ryhmä, edustaja Lukke ja puheenjohtajaksi siirtyy hetkeksi Nina Gill. Vi- viimeisessä kokouksessaan hän on ollut pisimpään tällä jäsenenä, niin hän korvaa minut kymmeneksi minuutiksi. Edustaja Lukke. Äh, Hyvää päivää komission jäsen. Aion puhua Saksaa. Minä lähetin teille kirjeen 29. päivä tammikuuta. Oli kysymyksessä. En ole saanut siihen vastausta. Viisi viikkoa on kulunut. Valitettavasti usein jäsenenä joutuu odottelemaan viitisen viikkoa, mutta nyt kuitenkin kysyisin, koskakaan vastaus tulee ja onkohan niin, että kun sitä on joutunut odottelemaan jonkun aikaa, niin se on hyvin laaja ja perinpohjainen vastaus. En mm, haluaisi kritisoida teitä henkilönä, mutta komission yksiköstä tulee usein vastauksia – jotka eivät ole niin kattavia. No, LV on lehtitietojen mukaan saanut lupauksen tuista, jotka lisäävät pääomaa säästökassoilta, pankilta ja Alasaksen ja Saksi-Anhaltin osavaltiolta. Kyse on pääoman korotuksesta 1,1 miljardia näiden säästökassojen varoja hallitus haluaa noin 2,4 miljardia antaa käyttöön varomme, varoja. Vuonna 2012 aikaisemmassa päätöksessään komissio on sanonut, että myös näitä, näiden säästökassojen varoja voitaisiin pitää jo – valtion tukina. Puhumme siis 3,5 miljardin valtion tuista. Vuonna 2012 sallittiin jo 3,3 miljardia ja sen lisäksi vielä valtion takuita 14,40 vuoden yli aikana. Ja silloin sanottiin, että vuoteen 2016 Northebin pitäisi olla kilpailukykyinen, mutta ilmeisesti ei ole, koska nyt tarvitaan julkisia varoja jälleen paljon. Eli kysyisin, miten arvioitte tätä tapausta? Eikö tässä ole nyt vaarana se, että heikkoa pankkia ylläpidetään valtion tuin ja näin kilpailu vääristyy erityisesti näytössektorilla, jolla muutenkin pelätään sitä, että on ylikapasiteettia. Ja muutkin toimijat, jotka eivät saa valtion tukea, kamppailevat tulevaisuudestaan? First of all, I'm... Ensinnäkin olen pahoillani siitä, että ette ole saanut vastausta kirjeeseen. Ja varmasti se sitten säästi teidät siltä ärtymykseltä, että kirjeessä ei ollut kauheasti sisältöä. Usein kun mikään, mitään ei ole lopullisesti lyöty lukkoon, niin emme kauheasti voi mitään sisältöäkään ilmaista. No, joka tapauksessa ymmärrän, että peräänkuulutatte öö, tyhjentävää vastausta. Valitettavasti sellaista ei vielä voida antaa, koska koska Saksan viranomaisten tehtävä on päättää, miten haluavat menetellä. Kun valvoja antaa viestin pankille, että tarvitaan enemmän pääomaa, pankin täytyy pohtia, miten sitä saadaan. Jos ei voida mennä markkinoille, niin mitä sitten tehdä? Ja me olemme tällä hetkellä tekemisissä saksalaisten viranomaisten kanssa, ehkäpä tiedättekin. Julkisista lähteistä olette ehkä lukeneet, että olemme olleet tekemisissä muun muassa yksi, yksityisten pankkien ja julkisten pankkien kanssa. Ää, tässä ei välttämättä ole lähdetty siitä, että kyse on ollut valtion tuesta. Ää, pikemminkin ää, olemme lähteneet siitä, että meidän täytyy ensin ää, tehdä tarkkaa analyysiä. Valtion tukia tarkastellessa täytyy aina pohtia, onko kyse valtioiden toiminnasta, onko valtio rahoittanut tai onko valtion varoja käytetty. Tulin tässä oikeastaan vastanneeksi myös Nina Gillin kysymykseen. Pankki voi olla julkisessa omistuksessa ilman, että se, on, se nauttii valtion tuista. Eli tällaista analyysiä meidän täytyy tehdä siinä vaiheessa, kun Saksan viranomaiset päättävät, mihin suuntaan lähtevät. Eli sikäli kun minä tiedän, niin pääoma ei ole mennyt pankkeihin ja siksipä meillä on aikaa tehdä se, mikä meidän täytyy tehdä, jotta voimme varmistaa tasapuolisen kohtelun. Pankithan ovat erilaisia eri puolilla Eurooppaa, mutta meidän vastuualueellamme on pitää huoli siitä, että pankit ovat kestäviä. Ja jos on sellainen vaara, että valtion tukia annetaan, niin meidän täytyy yhtä tarkkaan analysoida tilanne, olipa pankki, sijaitsipa pankki missä tahansa. Kiitos. Alderyhmän nimissä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä. Komissaari Vestager, kiitoksia jälleen siitä, että tulitte tähän kuulemiseemme mukaan ja kiitän teitä aivan erityisesti kaikista näistä viidestä vuodesta ja hyvästä yhteistyöstämme. Meillä on ollut hyvin helppoa jäsenä. Olen itse kilpailualasta esittelen, olemme saaneet teiltä tietoja suoraan ja mielestäni olemme saaneet aikaan yhteistyöllä täällä parlamentissa hyviä mietintöjä, jotka, puolustetaan kilpailupolitiikkaa ja on pyritetty varmistamaan paremmat olosuhteet asiakkaille, yrityksille ja kansalaisillemme. Lyhyesti viisi vuotta sitten kysyin tästä Google-tapauksesta teiltä ja lopetan kysymykseen samasta asiasta, koska haluaisin kysyä teiltä, mikä on tämänhetkinen tilanne koskien Googlein, äh, Googlea koskevaa kartelikysymystä, äh, ja on käsitelty myös Google Search äh, puolta asiassa liittyen esimerkiksi matkoja ja niin edelleen. Minulla on yksi kysymys Facebookista. Olemme lukeneet lehdistöstä, että Facebook, joka haluaa yhdistää Instagramin, Messengerin ja WhatsAppin yhteen. Mitä te olette mieltä tästä asiasta? Ja lopuksi olen tehnyt kirjallisia kysymyksiä Alitalian valtion tukikysymyksestä. Onko teillä tästä jotain uutta tietoa meille? Kiitoksia kovasti ja toivon teille menestystä, menestystä seuraavissa tehtävissänne. Siinä oli paljon kysymyksiä, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon. Kiitos ystävällistä sanoista. Todellakin olen samaa mieltä. Yhteistyö on sujunut avoimessa hengessä. Ja yksi tällainen avoimuuden ja suoruuden kysymys on ollut kiinnostuksenne, johdonmukainen kiinnostuksenne eri tapauksiin. Se on hienoa. On hienoa, että valiokunta seuraa sitä, mitä me teemme ja huolehtii siitä, että me pysymme oikealla tiellä, ettemme joudu tilanteeseen, jossa meille syntyy tällaista tunnelinäköä. Nyt kauden loppupuolella kolmas Google-tapaus ollaan saamassa päätökseen – työprosessissa Googlen kanssa ovat intensiiviset tämän ostosten vertailutapaukseen liittyen. Tähän liittyy se kysymys, jossa tässäkin tapauksessa pitää huolehtia tasavertaisesta kohtelusta. Tämä on yksi tapa, jolla – halutaan kilpailukyvyn kautta tuloksia, koska yksi ajatuksistani näistä kohta kolmesta tapauksesta on se, että kun markkinat kehittyvät ja muuttuvat hyvin nopeasti, ja tällainen tapaustyö vie melko paljon aikaa ja väärinkäytökset ovat saattaneet jatkua melko pitkään, niin silloin tarvitaan kyllä aika paljon pontta – jotta kilpailijat palaisivat tietylle markkinoille. Näette tämän varmasti, jos katsotte, mitä olemme viestineet kilpailusta digialalla. Me olemme myös oppineet Googlen tapauksista, koska tapauksissa ei ole kyse ainoastaan sakoista, vaan siitä, miten digimarkkinat voivat tulevaisuudessa toimia. Ja varmasti palaamme näihin kysymyksiin vielä myöhemmin. Facebookista. Ei tuo integroiminen sinänsä aiheuttaa pohdintaa Facebookista, vaan enemmän se, miten tietoa käytetään. Tiedätte, että monet kansalliset kilpailuviranomaiset EU-ssa ovat kiinnittäneet huomiota tähän kysymykseen, ja se on tärkeää, koska Facebook on myöskin mainostaja, ja tiedon käyttö on tässä todella rotta ratkaisevaa. Ja tässä tiedon käyttö, tietoon pääsy ovat jälleen digitaalisten markkinoiden keskiössä. Alli-Italiasta seuraatte varmasti hyvin tarkkaan tätä julkista lähteistä. Ja halutaan ajaa myymistä ja valtion tukikysymyksessä meillä ei ole vielä lopullista kantaa. Kiitos. Kiitos. Nyt vihreiden nimissä Miserimo. Kiitos komission jäsen. Kiitos puheenjohtaja Puusaksa. Niin, minäkin haluaisin tietenkin ensin kiittää viisivuotisesta yhteistyöstä ja kiittää myös muita kilpailuilla toimineita esittelijöitä ja varjoesittelijöitä. Me olemme yksimielisiä tästä aiheesta tavalla, joka ei ole muilla saroilla niin tavanomaista. Meillä on ehkä vähän eri näkemyksiä siitä, miten markkinoiden pitäisi toimia, miten pitää siis säädellä, kun ajatellaan liberaaleja tai äh, vasemmista. Mutta kun ajatellaan markkinoita ja reilua valvontaa, niin tässä on voitu tehdä hyvää yhteistyötä. Tässä mielessä minulla olisi poliittinen kysymys, joka koskee tulevaisuutta. Viimeksi kuluneen parin viikon aikana ranskalaiset ja saksalaiset ministerit ovat kommentoineet Alström päätöstä, että kilpailupolitiikkaa, jossa pitäisi nyt uudistaa. Pitäisikö se joka, jopa saada murenemaan täysin, jotta mahdollistettaisiin suurkonsernien syntyminen, jotka voisivat sitten kilpailla vaikka kiinalaisten kanssa. Jos lukee vähän rivien välistä, niin tämä tarkoittaisi sitä, että meillä on eurooppalainen kilpailuoikeus, joka haluaa tukea kuluttajia huolehtia tasavertaisista toimintamahdollisuuksista, mutta meillä ei synny niin suuria konserneja, että ne voisivat pärjätä kilpailussa muiden suurten teollisuusmaiden kanssa, jotka eivät ehkä aja ihan samanlaista kilpailupolitiikkaa ja ajavat ehkä enemmän protektionismia myös. Tämä tarkoittaisi laajemmin sitä, että me emme selviäisi kansainvälisessä kilpailussa, eikä se voi olla Euroopan kilpailupolitiikan tarkoitus. Jos tällainen hyökkäys tulee Saksan ja Ranskan hallitusten puolelta, niin se on hyvin vakavaa. Ja haluaisin kysyä teidän kantaanne. Financial Timesissa oli jo haastattelu. Ja on todella tärkeää ajatella kuten sanottua, digialalla toimintaa tulevaisuudessa. Eikä olisi järkevää kohdella Facebookia, Googlea töisin, jotta voitaisiin sitten tukea eurooppalaisia yrityksiä, jotka huolehtisivat yhtä huonosti tietosuojasta. Miten teidän mielestänne tulevan viiden vuoden aikana Euroopan komission ja Euroopan parlamentin pitäisi toimia suhteessa – tämän tyyppisiin kansallisten hallitusten esityksiin ja miltä uudistuksen tulisi mielestäni näyttää? Well, as, as said, I hope that you will... Kuten sanottu, niin toivon, että patistatte meitä varmistamaan sen, että meillä on tehokkaita välineitä siinä vaiheessa, kun kaikki digitalisoituu. Mielestäni tässä on kyse perustavaa laatua olevasta valinnasta. Jos meillä on markkinoita ja meillähän on sosiaalinen markkinatalous, niin me haluamme myös silloin reilua kilpailua. Myös sen vuoksi, että tässähän ei ole kyse ainoastaan siitä, että me kaikki olemme kuluttajia. Tässä on kyse myös asiakkaista arvoketjussa. Eurooppalaisille talouksille on ominaista se, että siellä on suuria ja pk-yrityksiä. 20 miljoonaa yritystä kaiken kaikkiaan, vain 50 000 on sellaisessa, niissä on enemmän kuin 250 työntekijää. Joten meillä on tällainen hyvin tiukasti kutoutunut taloudellinen kudelma, joka mahdollistaa sen, että voimme olla joustavia, resilienttejä, innovatiivisia talouksia, mutta kaikki tarvitsevat, että heidän oma panoksensa on sellaista, että siihen on varaa, kohtuuhintaista siis, ja niin, että ne voivat myös innovoida. Kaikki voivat myös innovoiva, innovoida. Joten kun puhutaan digitaalisen alu, äh, digitaaliajasta, niin se tarkoittaa sitä, että täytyy tehdä sopivia valintoja – Euroopan teollisuus on aivan erinomainen. Se tarjoaa työpaikkoja, kaupan ylijäämää, mutta ei tämä tarkoita sitä, että kaikki on jo tehty, koko työ on tehty. Meillä on vielä paljon tehtävää. Mutta tässä keskustelussa ainakin minulle lähtökohta on se, että ää, digitalisoituminen on totta. Kaikille bisneksille on ominaista data. Se vaikuttaa arvon lisäämiseen. Ja kun, puhu, ei, kun puhutaan Siemensin ja Alstomin, Alstomin fuusion kieltämisestä, niin olisihan se voinut tapahtua, jos kilpailuongelmat olisi ratkaistu. Kaiken kaikkiaan fuusio olisi voinut olla ihan hyvä metrojen alalla, raitiovaunujen, intercity-junien alalla on ollut fuusioita. Ainoastaan nämä hyvin korkean nopeuden junat ja nämä pää linjojen merkinantojärjestelmät olivat jäljellä. Ja kyllähän tämä on globaali markkinapaikka niin sanotusti. Mikään ei estä sitä, että yritykset ryhtyvät yhteisyrityksiin, jos haluavat tehdä tarjouksen jossain muualla maailmankolkassa. Eikä mikään estä sitä, että me tekisimme enemmän voidaksemme mahdollistaa sen, että eurooppalaiset bisnekset voisivat toimia globaalisti. Mutta meidän heikkoutemme eivät ole kilpailijamme, päinvastoin se on vahvuutemme, kilpailu on vahvuutemme. Ja mielestäni meillä on paljon keskusteluja edessämme, mutta kuten olen tässä alussakin yrittänyt sanoa, niin se, että on vahva teollinen strategia ja kun vedotaan reiluun kilpailuun, niin nämä kaksi asiaa voidaan kyllä yhdistää. Eivät ne ole kaksi erillistä asiaa tai että yksi sulkisi toisen pois. Joten kovasti toivoisin, että tulevat viisi, eh, tulevien viiden vuoden aikana tosiaankin patistettaisiin siihen, että eh, digitaalimarkkinoista eh, ei tulisi sellaisia, että yksi syrjäyttää toisen, vaan koko digimarkkinoiden täytyy palvella kuluttajia. Kiitos. Koeryhmän nimissä Miguel Vegas. Puhun portugaliksi. Eh, em Portugal, fruto de... Portugalissa johtuen siitä, että vuosikymmenten ajan puuttuu julkisia investointeja. Tilanne on heikentynyt todella huomattavasti. Rautatieyritys kilpailutti ka- kalusteostajan ja sitten tuli sellainen yritys, joka suljettiin pois, kiinalainen äh, Rolling Stock Corporation. Sama yritys oli jo välittänyt materiaalia Lissabonin metrohankkeeseen. Yksinkertainen kysymys, miten voidaan selittää tällainen kaksinaisten kriteerien käytö, siis yritys toimittaa tavaraa metroon Lissabonissa, mutta suljetaan pois kilpailusta, joka koskee rautateiden kalustohankintoja. Sitten toinen kysymys, joka on hiukan laajempi. Me ymmärrämme, että on välttämätöntä puolustaa eurooppalaista teollisuutta, mutta minkä takia tätä kriteeriä ei ole sovellettu Portugalissa? Portugalissa on rautatie eh, teollisuutta, mutta mitä tulee hintakilpailu, niin se on tätä kautta tavallaan tuhottu täysin. Tulee siinä sitten kysymys, jonka portugalaiset esittävät. Onko olemassa sellainen EU, joka todellakin suojelee eurooppalaista rautatieteollisuutta kaikissa jäsenvaltioissa, vai onko olemassa sellainen EU, joka suojelee vain tiettyjä yrityksiä tietyissä jäsenvaltioissa, koska kun tarkastellaan tilannetta viimeisen 30 vuoden ajan ja miten teollisuus on vähentynyt Portugalissa, niin tällainen epäily tässä hiipii mieleen. Kiitos. Ikävä kyllä, minun mielestäni on monia syitä sille, että teollisuuden alat kärsivät joskus. Yksi ilmeinen syy tietenkin voi olla siinä, että teollisuuden teollisuus joutuu kohtaamaan niin epäreilua kilpailua, koska kilpailijat saavat valtion tukia, joka olisi haitallista niiden kannalta. Yksi asia, jossa voisimme olla ehkä luottavaisempia itsemme suhtaan, olisi selvästi sanoa, mitä me haluamme. Ja kollegani Vienkovska on juuri edistänyt johdonmukaisesti sellaista, että paljon paremmin käytettäisiin hyväksi julkisten hankintojen säännös, sääntöjä, koska jos, jos rajoittaa itsensä tarkastelemaan vain hintaa, niin tämä on ainoa Tämä on sitten se ainoa kohta, että yritykset pyrkivät vastaamaan, mutta jos myös todetaan, että tietenkin hinta on aina tärkeä, koska jos on julkinen investointi juuriin tai rautteihin, niin kyseessä on veronmaksajien rahat, jotka sitten maksavat kolaskuun tavalla tai toisella, mutta Kyseessä on myös hankkeen laatu, miten se pärjää tulevaisuuden tilanteissa, päivitysten suhteen, minkälainen huoltojärjestelmä tarvitaan ja kuinka kallista tämä jälkihuolto on. Tämä kaikki pitää osaltaan ottaa huomioon päätöksenteossa, eikä vain alkuinvestoinnin hinta. Tässä vain muutamia esimerkkejä mainitakseni. Jos näin toimii, silloin saa paljon kokonaisvaltaisemman kuvan kokonaiskustannuksista investoinnissa ja näin ei vain ne yritykset pysty esimerkiksi tarjouksia, jotka pyrkivät antamaan kaikkein halvimman alkutarjouksen, mutta eivät ehkä pärjää niin hyvin muiden kriteereiden kohdalla, jotka tuovat kuitenkin arvoa käyttäjälle. En tunne yksityiskohtaisesti tätä kysymystä ja päätöksiä, joita on aikaisemmin tehnyt, mutta tulevaisuuden varalta olen kyllä varma sen suhteen, että me johdonmukaisemmin käytämme näitä välineitä hyväksemme, joita meillä on käytössä, jota varmistamme, että kilpailu toteutuu, kyllä, mutta sen pitää olla myös oikeudenmukaista kilpailua. Ja mitä tulee globaaleihin markkinapaikkoihin, minä todellakin toivon, ja nyt neuvoston blogger estää tämän asian etenemisen, että saamme tällaisen kansainvälisen välineen, jonka kautta voidaan varmistaa se, että jos ihmiset osallistuvat meidän julkisiin tarjouskilpailuihimme, silloin pitää olla vastavuoroisuutta, niin että mekin voimme osallistua heidän äh, tarjouskilpailuihinsa julkisissa hankinnoissa, koska avoimet markkinat ovat hyvä asia, mutta se on vieläkin parempi juttu, jos tämä on symmetristä vastavuoroista, eikä toimi vain yhteen suuntaan. Kiitos. Thank you. Kiitos. Marko Valli. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja muiden kollegoiden tapaan. Minäkin haluan kiittää teitä siitä, komissaari, että tulitte paikalle ja olette kaiken kaikkiaan tämän näiden vuosien aikana aina, ollut aina käytettävissämme. Äh, kollega Luuke esitti kysymyksen Nordlandes ja kysyy siitä, minkälaisia vaihtoehtoja meillä on pöydällä. Te sanoitte, että Saksan viranomaiset eivät ole vielä tehneet päätöstä siitä, mihin suuntaan mennä. Yksi ää, äh, optio olisi ehkäpä se, että kaksi lenderiä ää, äh, ehkäpä kontribuoisivat vähän enemmän ää, äh, rahaa. Eli kyse on siis julkisesta rahasta, veronmaksajien rahasta. Tietysti tämäkään, tila, tämäkään vaihtoehto ei välttämättä tuottaisi sen parempaa tulosta kuin vaikkapa Italiassa, jossa veromaksajat ovat joutuneet kontribuoimaan pankkikriiseihin. Ehkäpä tässä kohtaa tulisi asettaa jonkinlaisia ehtoja. Aikooko DG kilpailuosaston pääjohtaja, pääosasto aloittaa jonkinlaisen menettelyn näitä saksalaisia pankkeja kohtaan? Um, no, ensinnäkin yleistoimena. Kun meillä on ollut muutama tuomioistuimen päätös, joka on osoittanut, että niin olen sitä mieltä, että menettelyiden avaminen on parempi tapa toimia. Me avaamme muodollisesti enemmän tapauksia. Tämä on hyvä siinä mielessä, että kolmannet osapuolet saavat mahdollisuuden saada meidän muodollisissa toimissakin äänensä kuuluviin. Toiseksi, toimimme yhtä tarkkaan tässä analyysissä kuin muissa analyyseissä, koska kuten sanoitte, kuten se on nyt esitetty, että taidamme kaikki, tiedättä, kaikki tietää tämän julkisista tietolähteistämme. Tässä on useampi kohta kaksi kahdelta osavaltiolta ja sitten muista pankeista. Tässä aiemme toimia yhtä tarkkaan kuin muiden tapausten yhteydessä, koska se mitä me tutkimme on tietenkin sitä nähdäänkö, että tämä raha tulee lopulta – valtiolta? Onko se siis valtion tukea? Vaikuttaako se kauppaan? Vai voidaanko se nähdä sellaisena, mitä yksityinen sijoittaja voisi tehdä? Ja tämä on kysymys, joka meidän, johon meidän on löydettävä analyysissämme vastaus. Ja olemme tietenkin yhtä tarkkoja Saksan pankkien kanssa kuin esimerkiksi olemme olleet italialaisten paikkien kanssa, koska tasavertainen kohtelu on tietenkin perusperiaate, perusarvo. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Hyvin tärkeää tuo, mitä sanoitte tasavertaisesta kohtelusta. Varmasti lisäkeskusteluita käydään siitä, miten voidaan mielestäni myös parantaa puitteitamme, erityisesti kun meillä ei ole selkeää menetelmää, vaan erilaiset kansalliset menetelmät. Ja näin syntyy porsareikiä. Tästä on keskusteltu pitkään parlamentissa siitä, miten voidaan löytää uusia ratkaisuja. Tässä kysymyksessä tätä keskustelua käytiin. Tämä on hyvin tärkeä sara, jota tulee kehittää. Meidän on kehiteltävä tätä alaa, koska mielestäni meillä on – selkeästi määritellyt puitteet, jossa on vaihtoehdot ei ehkä toimi niin hyvin, mutta siellä on kaikki suurempien pankkien osalta selvillä, mutta pienien osalta on epäsymmetriaa, koska eu tasolla on tietyt säännöt ja sitten kansalliset erityispiirteet ja jopa vähän ristiriitaa minun mielestäni näiden asioiden kesken. Joten toivon, että tällä saralla. ehkä tämä valiokunta enää, mutta seuraava valiokunta sitten voi ottaa työkseen tämän tilanteen tarkastelun ja parantamisen. Toivon, että voimme jatkaa siis tätä keskustelua. Tämä ei ole kysymykseni, koska olen nyt vain puheenjohtajana. Annan puheenvuoron eteenpäin. ENFn edustajaa en näe. EPPn nimissä Tom Kandelareudesta. Kiitoksia komissaari vielä pyydän teitä hiukan käyttämään kuulokkeita. Palaisin kyllä vielä Financial Times-lehden juttuun tänään kilpailusääntöihin. Niitä ei pidä uudelleen tietenkään kirjoittaa, pitää itse oppia rakentamaan saman aikaan maailmanmestareita yritysmaailmassa. Tämä, tämä nyt myös kaupapolitiikkaan ja haluaisin hiukan mennä syvemmin kaupapolitiikkaan ja haluaisin kuulla teiltä miten poliittisessa mielessä voisimme käyttää välineitämme eh, ja sääntöjämme ja mitä tulee näihin investointien seuro- seulontatoimiin, mitä voidaan niitä tehostaa, erityisesti mitä tulee kauppapuolustuskeinoihin ja investointien seulonta, miten tätä voitaisiin parantaa. Te tiedätte, että tästä on keskusteltu paljon myös jäsenvaltioiden sisällä ja tietenkin paineet ovat suuria täälläkin ja haluaisin kuulla teiltä poliittisen näkemyksenne asiasta. this... Viime vuodet ovat mielestäni osoittaneet, että maailma ja politiikka on tavallaan monimutkaistunut ja enemmän yhteyksiä toisiinsa teollisuuspolitiikka, kauppapolitiikka, kilpailupolitiikka, turvallisuuspolitiikka, kaikki liittyvät yhä enemmän ja enemmän toisiinsa. Ei voi vain sanoa, että teen tässä vain omaa työtäni enkä valita muista, he hoitavat omat hommansa, vaan tämän, tämän, tästä kaikki pitää nähdä osana suurempaa kuvaa, koska minusta on hyvin tärkeää, että silloin kun haastamme eurooppalaisia yrityksiä, kun harjoitetaan yritystoimintaa Euroopassa tai muissa oikeudenkäyttöalueissa, mutta jos Euroopassa harjoitetaan liiketoimintaa, silloin pitää valmistautua, koska eteen voi tulla kilpailua. Tämä lisää investointeja, tämä parantaa innovointia, voidaan para- paremmin palvella asiakkaita ja niin edelleen. Kun me annamme tällaisen haasteen eurooppalaisilla markkinoille, silloin on tärkeää myös tukea yrityksiä globaalisti. Ja tässä varmasti pystyisimme parempaan, uskon. Kollegani Malmström on vienyt tätä asiaa eteenpäin mielestäni hyvinkin aktiivisesti. Hän on käyttänyt kaupan, kaupan puolustusmekanismeja hyväkseen. Viime aikoina on tarkasteltu uudelleen tätä välinettä, jotta me voisimme toimia nopeammin, koska myös ajatellen globaaleja yhteisiä sääntöjä niin jossakin määrin me olemme hiukan eh, toimineet liian tiukkojen toiminut liian tarkasti sääntöjen mukaisesti, joka ikistä pilkkoa on noudatettu. Ja nyt vieläkin haluamme noudattaa globaaleja sääntöjä, mutta meidän pitää pysyä kuitenkin toimimaan paljon nopeammin. Tämä on tärkeää, ei vain ajatellen siitä, kun on kyse kauppapoliittisista puolustuskeinoista, vaan myös tämä on tavallaan myös osa pelotetta. Jos toimii nopeammin, niin silloin tämä toimii myös pelotteena paremmin. Toiseksi, mitä tulee turvallisuuskysymyksiin, niin puhuin tässä, että kaikki digitalisoituu, niin tietenkin myös turvallisuus, vakoilu, hakkerointi, kaikki tällainen myös on digitaalista. Tehän tietysti tämä on vain pieni sivujuonne osa erittäin menestyksekästä työtä, jolla pyritään parantamaan kansallisten viranomaisten työtä. On tärkeää, että he voivat käydä hyväksi myös digitaalista todistusaineistoa. Tässä on hyvin tärkeää mielestäni se, että saamme liikkeelle sellaisia prosesseja, joita käytetään sitten, kun seulotaan ulkomaalaisia investointeja ja sitä käytetään välineenä, toimintakeinona. Tämä on hiukan monimutkainen väline, koska meillä kaikilla on kansallisia sääntöjä, on eurooppalainen puoli asiassa vielä. On hyvin tärkeää mielestäni, että kaikki, joita tämä kiinnostaa, pysyvät kiinnittää todella suurta huomiota tähän asiaan nyt ensimmäisenä kuukausina, ehkä ensimmäisenä vuosina, jotta varmistutaan siitä, että tämä prosessi sujuu oikein ja voimme toimia todella tehokkaasti ja tuloksellisesti. Tämä koskee mielestäni hyvin monia eri ihmisiä. Jos tiedämme, että ne, jotka investoivat Eurooppaan, jos heillä on oikeat tarkoitusperät, vai tulevatko tänne sen takia, että tämä on hyvä paikka tehdä liiketoimintaa Euroopassa ja haluat tänne vahvan jalansijan, vai tulevatko tänne sen takia, että tämä on helppo keino saada jalan sijaa ja haastaa meitä, mitä tulee omaan turvallisuuteemme. Ja tämä kaikki on vielä varsin varhaisessa vaiheessa, koska tämä instrumentti vasta hyväksyttiin aika hiljattain ja olemme vasta ottamassa sitä kunnolla käyttöön. Tämän takia tietenkin näistä kuukausista on tulossa varsin ratkaisevia, koska tässä vaiheessa olemme todellakin täytäntöönpanemassa asioita käytännössä. Ja minä todellakin toivon, että vaikkakin parlamentti on tullut tämän vaalikautensa loppuun, niin silti vieläkin keskityttäisiin siihen, että myös toteutetaan käytännössä täytäntöönpannan tärkeitä askeleita, erityisesti näitä erittäin sensitiivisiä kysymyksiä, mutta myös tämä koskee muita alueita, joilla asioiden täytäntöönpanoa tapahtuu silloin, kun parlamentti käy kampanjaa ja uuden parlamentin pitää sitten jatkossa löytää oma paikkansa. Mielestäni tässä on kyse vastuusta, ne, jotka haluavat tulla uudelleen valituksi. Heidän pitää pohtia, missä määrin on vastuussa tavallaan jatkumosta sen suhteen, mitä on tehty. Ja tämä on myös käytännössä. Ja tämä on osa tärkeää strategiaa, joka liittyy kauppaan, turvallisuuteen, kilpailupolitiikkaan ja strategisiin tulevaisuuden tärkeisiin kysymyksiin, koska jos ei näin tehdä, niin tämä ei tule toimimaan. Kiitos. Thank you. Um, Kiitos. Babette Winter. Thank you, Chair. I would like to talk in, in Kiitoksia. Puhuisin Saksaa. <laughs> Sie haben es vorher gesehen. Kuten huomasittekin, komissio jäsen Vestager, kiitos puheenvuorostanne kilpailupolitiikassa teidän mielestänne halutaan suojella ennen kaikkea kuluttajaa, kansalaista – ja säädellä kilpailua digiaikakaudella. Näihin kysymyksiin liittyvät minunkin kysymykseni. Tekijänoikeusuudistus ensin. Kolmikantaneuvotteluissa on saatu tulosaikaiseksi parlamentissa pian äänestetään tästä. Tätä asiaa työstettiin pitkään. Minä itse olen tehnyt pitkään kulttuurialalla työtä. Tiedän, miten tärkeää tämä on kustantamoille ja taiteen tekijöille, että he saavat kunnollisen korvauksen työstään. Eli pitäisi luoda sellaiset säännöt, jotka mahdollistavat jonkinlaisen tuoton. Tässä on nähty paljon ongelmia. Olen itse ainakin saanut tuhansia sähköposteja asioista, jotka huolehtavat artiklassa 13 esitetty tehty esimerkiksi se, mitä se mahdollistaisi. Eikö ole niin, että taustalta löytyvä teknologia juuri johtaa siihen, että suurten konsernien asema vahvistuu entisestään markkinoilla, koska niillä on mahdollisuus kehitellä ja pienemmät yrittäjät jäävät syrjään. Eli miten tekijän oikeus säännöt, uudet säännöt voidaan täytäntöön panna. Mielestännekö hyvin ilman ongelmia vai ei? Ja toinen kysymykseni. Kävin Ekon matkalla Irlannissa viime viikolla ja yksi asia, jonka näimme, oli se, että Dublinissa hyödytään kovasti internetyrityksistä, mutta muualla yrityksiä huolettaa Brexitin takia tilanne se, miten vienti, joka usein kulkee yhdistyneen kuningaskunnan kautta, miten se voidaan toteuttaa tulevaisuudessa. Ja miten tässä syntyy jakoa kaupunki- ja maaseutualueisiin myös Irlannissa. Tässä olisi kilpailuun liittyvä kysymys teille myös. Ja sitten Siemens Alstom, josta on puhuttu jo monet kerrat. Näin tässä tiettyä eroa siinä, että toisaalta – monimuotoisuutta Euroopan markkinoilla. Toisaalta itsekin puhuitte siitä, että tarvitaan tällaisia eurooppalaisia mestareita. En puhuisi niinkään junista, vaan näistä muista laitteista, joissa on kyse lähinnä Saksasta ja Ranskasta. Ajatellaan vaikka Airbus-tapausta, eikö tässä kannattaisi ajatella koko Euroopan asemaa. Um, copyright reform is, is uh, not part of my portfolio. Tämä copyright-uudistus on osa salkkuani. Se on lähellä sydäntäni. Enpä tunne ainuttakaan sellaista henkilöä, joka menisi YouTubeen nähdäkseen mainoksia. No, ehkä nähdäkseen millaisia mainoksia jossain USA-laisessa Äh, pelissä on tauolla nähty, niin sellaisia. Mutta yleensä sinne mennään uutisia, musiikkia, satiiria varten, äh, journalistien, kirjailijoiden, kirjoittajien, äh, elokuvaohjaajien, muusikkojen, lahjakkaiden ihmisten tuotoksia katsomaan, mutta ei pelkällä lahjakkuudella elä, jos ei saa minkäänlaista korvausta. Joten kyllä tämä asia, tähän täytyy saada korjaus. Sen perusteella, miten minä olen näitä asioita seurannut, eli mitä työtä parlamenttineuvosto ja kollegani komissiossa ovat tehneet, niin tässä on kyse tietysti koosta. Meillä on pieniäkin yrityksiä. Tästä asiasta on keskusteltu intensiivisesti ja meillä on erilaisia turvatakeita jo paikallaankin. Ja aikaansaatu kompromissi on ihan järkevä kompromissi, hyvinkin järkevä kompromissi tässä asiassa. Ehkä oli, olisi liian pitkälle men, menevää sanoa, että kukaan olisi ottanut tätä asiaa kevyesti. Tätä kompromissia on työstetty tuntitolkulla ja se on tasapuolinen. Sitten Irlannin kysymys. Me olemme tehneet yhteistyötä viranomaisten kanssa, olemme pyrkineet käyttämään valtion säännöistä löytyvää joustavuutta, jotta on voitu varmistaa se, että irlantilaisilla on käytössään järjestelmiä, joka mahdollistaa jonkinlaisen puskurin, äh, eli voidaan pehmentää tiettyjä iskuja, joita tulee tietyistä tilanteista, jotka, ovat, jotka liittyvät Brexittiin, olipa kyse sitten äh, vientituotteista tai mistä tahansa. Eli työryhmässä olemme tätä työtä tehneet. Tehän tiedätte, että Irlannin talous uhkaa joutua toiseksi pahimman kolauksen kohteeksi, joten olemme irlantilaisten kanssa yhdessä mm, panostaneet kovasti sen eteen, että hekin voivat olla luottavaisia sen suhteen, että heillä on riittäviä välineitä. Ja me olemme järjestämme seminaarin kiinnostuneille jäsenvaltioille, jotta voivat oppia Irlannin kokemuksista, jos joutuvat samankaltaiseen tilanteeseen. Eli voivat sitten ö, ähm, ottaa vaarin siitä, mitä irlantilaisilla on jo käytössään. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää, koska muussa tapauksessa ainakin monet pk-yritykset saattavat pelätä, että joutuvat kyllä hyvin, hyvin äh, ahtaalle Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, nämä eurooppalaiset edelläkävijät. Meillä on niitä paljonkin. Siemens Alstom fuusio oli fuusio kahden, paitsi eurooppalaisen myös ihan globaalinkin parhaan toimijan kesken. Ja vaikka nämä kaksi firmaa joutuvat kohtaamaan sellaisia kilpailijoita, joita voi vain ihailla, niin jos nyt ajatellaan vaikkapa kiinalaisia, niin eihän tällä hetkellä Kiinan ulkopuolella ole mitään luotijunia. Jos sellaisia löytyy, ne ovat yleensä Siemens Alstom-junia. No, toisessa tilanteessa, josta tästä Airbus-tilanteessa kilpailua on. Siinä tilanteessa oli useita USA-laisia kilpailijoita, mutta kukaan Euroopassa ei pystynyt kilpailla Airbusin kanssa. Oli kaikkia pienempiä valmistajia, jotka valmistivat pienempiä koneita tai osia suurempiin lentokoneisiin. Ja kun siinä kohtaa haluttiin fuusio, niin siinä kohtaa luotiin kilpailua. Eli nämä tilanteet ovat ihan erilaisia keskenään. Ja ainakin minulle on tärkeää muistaa ja ehkäpä antaa vähän opastustakin siitä, miten Alstomin ja Siemensin äh, kaltaiset yritykset voivat tehdä yhteisyrityksiä, jos äh, haluavat toimia äh, Euroopan ulkopuolella Kyllä sekin on mahdollista, jos tällaista mittakaavaa ei tuo haluavat. Thank you. Uh... Kiitos. Bernd Lucke. Kiitos komission jäsen, että saan esittää kaksi kertaa kysymyksen. Viittaisin kollega Winterin kysymyksen ja artiklaan 13. Sanoitte, että tekijänoikeudet eivät ole teidän vastuualanne. Ihan totta. Mutta edustaja Winter aivan oikein viittasi siihen, että tällä tekijänoikeusuudistuksella vaikutuksia kilpailuun. Sanoitte, että siitä on keskusteltu ja kompromissi on olemassa. Eikä tämä ole hyvässä tosi tasapainossa. No tuo ihan siitä, Onko tämä tutkittu? Onko teidän pääosastanne käsitellyt tätä kysymystä? Onko pohdittu sitä, onko tämä sopimus ihan harmiton, ajatellen kilpailukysymyksiä vaikka on viitattu siihen, että suuryrityksillä on kehittämismahdollisuuksia pienemmillä ongelmia, joilla ei ole riittävästi kapasiteettia ehkä tällä seralla. Toinen kysymykseni liittyy vielä nordlb -hän. Sanoitte, että viranomaiset tutkivat kaiken yhteistyössä saksalaisten kanssa, mutta mikä tässä on oikeastaan marssijärjestys? Ennen kuin valtion tukia voidaan maksaa joko suoraan – osavaltioista tai epäsuoraan säästöpankkien tai kassojen kautta, niin tarvitseeko NordLB hyväksynnän ennen kuin näitä veroja joudutaan maksamaan? Voiko niin, että per, peritään takaisin mahdollisesti? Tämä liittyy siis siihen, miten paljon teillä on aikaa tutkia tätä onko niin, että teillä ei ole kiire tämän tutkimuksen toteuttamisessa, mutta jos te puututte kysymykseen vasta jälkikäteen, silloinhan teillä olisi mm, pidemmän aikaa mahdollisuutta puuttua, mutta kilpailun rikkomus olisi tapahtunut jo. Mutta te argumentoitte siitä, että valtion tuet eivät välttämättä ole valtion tukia ja niin edelleen. Mutta kuitenkin syntyy sellainen käsitys, että lopulta pankkikriiseissä jotenkin raha saadaan lopulta valtiolta. Meidän periaatetta pidetään tässä ehkä vähän riittävän, turhan tärkeänä. Tuo ei ole mitenkään tyydyttävä vastaus. Olisi pohdittava sitä, miten valtio voi toimia, jotta voidaan toimia niin, ettei valvoja sano, että no, no, no eivät nyt ole varsinaisia valtion tukia. Onko tässä nyt jätetty käyttämättä niitä mahdollisuuksia, joita olisi jo käytössänne? No, uh... Ei. Kuten sanoin, niin tämä copyright-direktiivi ei välttämättä ole sellainen asia, josta minä tai osastoni voimme tehdä tämän kaltaisia analyysejä. En tiedä, minkälaisia taustamateriaaleja, minkälaisia taustamateriaaleja tämän, tämän hetken kompromissin taustalla äh, on. Olisi aika kummallista, jos me äh, tuputtaisimme omia näkemyksiämme, koska pääosaston kollegat ovat kyllä käyneet läpi äh, perusteellisesti eri kompromissiehdotuksia ja pyrkineet varmistamaan sen, että kompromissi on tasapuolinen. Kun puhutaan valtion tukien valvonnasta pankkialalla, niin toki pyrimme varmistamaan sen, että viranomaiset tietävät, mitä tarvitaan. Eli mitä, kuinka paljon aikaa me tarvitsemme, voidaksemme tehdä analyysejä. Ja kaikki tällä alalla tietävät, että ei sitä voi noin vain otaksua, että tuki on aina sääntöjen mukaista. Joskus täytyy avata näitä juttuja myöhemminkin ja se aina mutkistaa asioita. Ja jos peräänkuulutetaan valtion tuetonta ratkaisua, sellaisiakin joskus tietysti on, koska valtion tuet yrityksille ja erityisesti pankeille ovat sellaisia, että niillä on kyllä seuraamuksia saneerauksen osalta ja niin edespäin. Eli me Haluamme varmistaa sen, että ihmiset tietävät, kuinka paljon me tarvitsemme aikaa, jotta voimme suorittaa analyysimme. Kuten sanottu, en voi tässä porautua yksityiskohtiin, koska meillä ei ole vielä ilmoitettuja juttuja, notifioituja juttuja. Me olemme tällä hetkellä tekemisissä viranomaisten kanssa ja kuuntelemme heitä. Yleensä me aina toimimme niin, että me kunnioitamme jäsenvaltion aietta – kuuntelemme, minkälaisia ratkaisuja he toivovat. Joskus meidän täytyy sanoa, että valitettavasti tämä ei ole mahdollista juuri tässä tapauksessa, ja sitten katsotaan, mikä olisi vaihtoehtoinen ratkaisu. Valtion tuen valvonnassa täytyy tehdä mahdolliseksi se, mikä, mitä voidaan tehdä, ja tietysti meidän täytyy olla reiluja kaikille, tasapuolisia kaikille ja olla myös lojaleja omalle tehtävällemme Eli jos valtion tukea annetaan, niin kilpailun täytyy silti olla reilua. Ja kun katsotaan pankkikriisiä ja sitä, miten veronmaksajien rahaa on käytetty, niin tämä on aika, kyse on ällistyttävistä summista, suoraan sanottuna ällistyttävistä summista. Se koskee Saksaa, omaa maatani, monia muita maita. Ennen kuin lainsäädäntöä muutettiin, niin annettiin aika paljon valtion tukea. Ja se johtui siitä, tai, tai silloin me saatoimme var, varmistua siitä, että saatoimme asettaa aika hyvät rajat kilpailun vääristymiselle ja ennen pankkikriisiä edeltäjiä, niin täytyy joskus mennä ihan paikan päälle sanomaan, että te ette voi mainostaa sitä, että teillä on valtion takuu, koska se on teillä ihan vääristä syistä, koska tarvitsette valtion tukea, joten ette voi mainostaa tätä, koska kilpailijanne on tuolla ihan eri asemassa, seisoo omilla niin eikä voi tällä tavalla mainostaa. Joten työ on ollut aika tällaista pala palalta tapahtunutta. Aiemmin oli kaikenlaisia keinoja ehkäpä vääristää kilpailua. Reilu kilpailu ei ollut aina kaiken alku ja juuri. No sitten teidän viimeiseen kysymykseen vastaan, vastaan että BRD on tiettyjä ää, poikkeuksia, esimerkiksi uudelleen kapitaalipääomittaminen tietyissä tapauksissa, perustelluissa tapauksissa. Ja totta kai maa voi pyytää ää, tällaistakin ratkaisua, jos ehdot täyttyvät. Ja jos yhteinen kriisiratkaisu lautakunta sanoo, että se ei ole sen heiniä, niin silloin, se, silloin kansallisten mm, insolvenssiviranomaisten täytyy pitää huoli siitä, että asiat hoidetaan kansallisen, kansallisissa puitteissa oikein. Thank you. Kiitos. Todellakin välin väline on yksi osa ratkaisumallia. Ja voidaan kysyä, miksei sitä käytetty ja käytetään muita välineitä kriisiratkaisuksessa, jos siitä tulee ikään kuin ydinratkaisu, niin se voi luoda myös ongelmia. No, tämä jotenkin liittyy lainsäätäjien työhön. Onko paradoksi nyt se, että siitä on tehty niin vankka, ettei sitä koskaan käytetä, mutta jokaisen pitäisi pohtia tätä voimin mielin. Ei pitäisi vain sanoa, että sitä on hyvä käyttää, vaan miksi? Miksi se olisi hyväksi? Ja miten näitä sitten myydään ja yhdellä eurolla ja onko se hyvä? No en tiedä, Karin Nahtikal on seuraava puhuja. Ja, dank u wel, voorzitter. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, 5G on taloutemme uusi selkäranka. Tämä näkyy yrityksissämme, se näkyy yrittäjien toiminnassa ja myös se näkyy alankomaissa. Tämän takia tämä on todella tärkeää, että uusi, uudet kehitykset to, sujuvat turvallisesti että kaikki pää, voivat käyttää, saavat näitä tietoja käsinsä. Sitten kysymys, keskustelu Kiinasta ja miten se vaikuttaa. Tämä kevitys on varmasti selvää, että ilman tätä G, turvallista G5-tietoista tämä ei ole mahdollista. Ja samalla ymmärrän myös hyvin sen, että kaikki toimet voivat synnyttää hidastuksia, mitä tulee käyttöönottoon. Ja sitten kysymykseeni, Miten voimme huolehtia siitä, että tuleva teknologia toisaalta on turvallista, mutta samanaikaisesti EU pysyy digitaalisessa johtoasemassa ja pystymme toimimaan mahdollisimman hyvin ja käyttämään mahdollisimman turvallista teknologiaa ja parasta maailmassa myös. Kiitos. Tämä taitaa olla yksi kysymyksistä, joka on kaikilla mielessä, koska niin kuin te sanoitte, kun on kyse 5D, se on sitten oma kategoria jo, koska silloin saadaan ehkä teollinen skaala käyttöön tiedon välityksessä ihan eri tilanne, miten se voi vaikuttaa terveydenhuoltojärjestelmään, miten se vaikuttaa sähköverkostoihin ja automaattiseen verkkoon liitettyyn liikenteeseen. Tämä tietysti tarkoittaa myös sitä, että kun puhutaan tämän tyyppisestä infrastruktuurista, turvallisuus ohjelmiston ja sovellusten välillä on ratkaisevassa roolissa. Lyhyellä aikavälillä uskon, että yksi tärkeä asia, että ne maat, jotka ovat hyvin edistyneitä, jäsenvaltiot ovat edistyneitä äh, taajuukseen huutokaupassa, äh, varmistetaan, että pystytään toteuttamaan 5G-verkon käyttäjä. ne yritykset, jotka haluavat sitä tarjouksia taajuuksista, niin on hyvin tärkeää, että ne tietävät, minkälaiset kriteerit on käytössä, kun ne sitten hankkivat laitteistoa, ohjelmistoa, jonka joutuvat ostamaan jostakin muualta, jotta 5G käytännössä toteutuu. Ja mielestäni tämä on kysymys, jota käsitellään monissa pääkaupungissa. Minkälaisia toimenpiteitä tarvitaan, tarvitsee ottaa käyttöön, kun ryhdytään tarjouskilpailuihin. Sitten tätä pohdimme myös komissiossa, koska luonnollisesti tähän liittyy myös Euroopan ulottuvuus siinä, missä kansallinenkin ulottuvuus on totta koska yksi lupaavista asioista 5G-verkossa on, että voimme jättää tavallaan taaksemme sen, että raja-alueella varsin usein yhteen toimivuus toimii vähän niin ja näin aika heikosti. Ja tämä tietenkin tarkoittaa myös sitä, että jos meillä on yhteydet paremmin myös raja-alueilla, niin se ei hyödytä vain toista jäsenvaltiota, vaan monia jäsenvaltioita. Kaikki tuntevat olonsa luottavaiseksi sen suhteen, että tämä on todellakin turvallista. Nyt ne kollegat, joilla jotka ovat näissä asioissa eturintamassaan, niin he pohtivat, minkälaisia suosituksia komissio voi antaa jäsenvaltioille, jotta varmistamme sen, että meillä on eurooppalaista keskustelua tästä asiasta käynnissä, koska kuten te sanoitte, olen tästä, tästä täysin samaa mieltä. Tämä on hyvin ratkaisevan tärkeää, että voimme luottaa siihen, että infrastruktuuri on turvallista ja varmaa, koska jos ei luota infrastruktuuriin tässä mielessä, niin silloin varmasti kansalaiset tekevät luonnollisen valintansa ja sanovat, no minä olen kyllä epäileväinen tällaisen suhteen. Ja tällainen epäilevyys voi sitten saada aikaan myös kaikkea myönteistä esimerkiksi tekoälyä kehittää niin, että se heijastelee meidän arvojamme, on puolueetonta ja niin edelleen. Joten asiat kyllä toteutuvat, jos to- olemme positiivisessa hengessä ja meidän pitää pystyä kontrolloimaan mahdollisia negatiivisia vaikutuksia. Ja tässä kansallisen ja eurooppalaisen ulottuvuuden pitäisi kulkea käsi kädessä. Sääli tietenkin, että meillä ei ole niitä vastauksia, joita olisi halunnut ehkä jo vuosi sitten. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Tämä oli viimeinen vuoropuhelumme ja hyvin mielenkiintoinen sellainen. Kiitos jälleen kerran yhteistyöstänne. Nyt voimme päättää tämän esityslistan kohdan ja keskeytämme viideksi minuutiksi ennen äänestyttä. Mutta Margarette vielä. Niin haluaisin itsekin kiitellä, koska todella olen arvostanut yhteistyötämme. Me olemme saaneet aikaiseksi paljon, ennastaan kun olemme keskustelleet yksittäisistä tapauksista. Parlamentin kannustus on ollut minulle hyvin tärkeää. On se, että sanotaan, että meidän on saatava lisää vauhtia tähän, että voidaan suojella kuluttajien yrityksiä. Tarvitaan kilpailua ja kilpailusääntöjä. Olen tästä iloinen. Ja varmasti on hyödyllistä myös antaa mahdollisuuksia kansallisille kilpailuviranomaisille toimia riippumattomasti omilla markkinoilla. Ajattelen myöskin sitä, miten saadaan pääsy todistusaineistoon tai voidaan asettaa sakkoja. Ja toivon, että parlamentin jäsenet käyttävät tätä kaikkea työtä kampanjatyössä osoittaakseen, että me teemme jotain tärkeää yhteistyössä kilpailupolitiikassa, valtion tuen valvonnassa ja veropolitiikassa, jotta saataisiin paremmin toimivat kansallisetkin markkinat toimimaan kansalaisten etujen eteen. Kiitos paljon yhteistyöstä. Teidän kanssa on ollut hienoa tehdä yhteistyötä. Kiitos. Thank you. Suspension. Kiitos. Nyt pidämme pienen tauon.

Colleagues, are you ready for our test? Kollegat, oletteko valmiita koeäänestystä varten? Uh, so, just a second. Eh? Just a second. So, the vote is open for the test. Äänestys alkaa, koe äänestys. Vote is closed. Äänestys päättyy. Selvä. Nyt aloitetaan. Hetkinen vain. So we start, uh, we... Aloitetaan tuloksella kolmikantaneuvottelusta ja rajat ylittävän kollektiivisten Sijoitusasteen markkinoiden helpottaminen. Ensin asetus, nimenhuuto, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta. Ei vastaa ääniä, viisi tyhjää. Hyvä. Ja sitten direktiivi. nimenhuuto äänestys Samoin äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjä, hyväksytty, onnittelut, esittelijä Klints. Ja sitten vastustamatta jättämistä varhaisessa vaiheessa koskevan suosituksen hyväksyminen, MIFID kysymykseen ensin kappaleet 1 ja 2 alkuperäisestä tekstistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhdessä, joiden tässä on viitteet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten johdantason kappaleet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja koko teksti, nimenhuuto äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta ei vastaan ja 5 tyhjää hyväksytty. Kiitos. Seuraava kokous on yhdessä Envi-valiokunnan kanssa maanantaina 11. päivä kello 19.30. Tämäkin on vielä vahvistettava. Vahvistetaan vielä ja sitten Ekonin kokous torstaina 21. päivä maaliskuuta. yhdeksältä aamulla. Kokous päättyy, kiitos. I, I see you. No, okay, good. Meeting is closed. Kokous päättyy. Exactly. We have tomorrow now. That's Aivan niin. Huomenna yhteinen kokous Ekon Libe. Rampesun vastaisista delegoidusta säädöksistä näistä ei oltu kahden innostuneita neuvostossa, joten pidimme hyvänä käydä keskustelua aiheesta huomenna. Huomenna siis mihin aikaan? Seitsemältä illalla yhteiskokous Ekon Libe komission kanssa. Nyt kokous päättyy.